Alderyhmältä olen saanut seuraavat nimityspyynnöt. Edustaja Patricia Lalonde nimitetään kansainvälisen kaupan valiokunnan jäseneksi. Edustaja Thierry Cornier nimitetään talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsen, jäseneksi. Varsinaisia jäseniä molemmat. Onko huomioita? Mikäli ei, nämä nimitykset on hyväksytty.